Der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Istunto jatkuu. Ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset. Eli EU oikeuden rikkomukset liittyen eläinten suojeluun, eläinten kuljetukseen sekä toimivallan jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely. Ja tämä asia hyväksyttiin. Sitten hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla tiettyjen määräaikojen lykkääminen COVID-19-pandemian vuoksi – Tarkistukset 9 ja 6 hylätty ja 2, 3, D4, D5, D hyväksytty. Sitten poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta. Tarkistus 1 hyväksytty. Sitten eurooppalainen kansalaisaloite keruu tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräkkoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet. Tarkistukset 7.80.11 hyväksytty. Tarkistukset 1, 2, 3 ja 4 raukeavat. Sitten 6, 9, 12, 13, 14 hyväksytty ja tarkistus 5 on hylätty. Sitten ensimmäinen saada tarkistuksia päätöslausumaesityksiin. Rasismin vastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta. Tarkistus 30 hylätty. Kohta 1 hyväksytty, kohta 2 hyväksytty, kohta 3 hyväksytty, kohta 4 hylätty, tarkistus 20 hylätty, tarkistus 35 hylätty, tarkistus 21 hylätty, tarkistus 31 hylätty, tarkistus 62 hyväksytty, kohta 5 kaikki kolme osaa ovat rauenneet, sitten tarkistus 22 hyväksytty, 53 hyväksytty, kohta 6 ensimmäinen osa hyväksytty. Tarkistus 36 hylätty. Kohta 9 alkuperäinen teksti. Ensimmäinen toinen osa hyväksytty. Kohta 10 hyväksytty. Tarkistus 32 hylätty. Tarkistus 1 hylätty. Tarkistus 66 hyväksytty. Tarkistus 23 hylätty, 24 hylätty, 25 hylätty, 26 hylätty, Tarkistus 40 hyväksytty, 44 hyväksytty, 67 hylätty. Kohta 14 raukeaa. Sitten tarkistus 63 hylätty, kohta 15 hyväksytty, tarkistus 10 hyväksytty, tarkistus 11 hyväksytty, kohta 16 alkuperäinen teksti, kumpikin osa hyväksytty, tarkistus 37 hyväksytty, 55 hylätty, Tarkistus 12 hyväksytty. Kohta 19. Alkuperäinen teksti kumpikin osa hyväksytty. Tarkistus 33 hylätty. Kohta 21. Kaikki neljä osaa hyväksytty. Sitten tarkistus 6 hylätty. 38 hylätty, 39 hylätty, 64 hyväksytty, 27 hylätty, 41 hyväksytty, 45 hyväksytty, 65 hylätty, 13 hylätty, 46 hyväksytty, 7 hyväksytty, 8 hylätty, tarkistus 8 hylätty, 29 hylätty, 54 hyväksytty, tarkistus 47 hylätty, 48D hylätty, 49 hylätty, 50 hyväksytty, tarkistus 2 hylätty, tarkistus 14 hylätty, Rahoitantokappale E hyväksytty, johdantokappale F hylätty, tarkistus 57 hylätty, tarkistus 15 hylätty, tarkistus 51 hyväksytty ja tarkistus 52 niin ikään hyväksytty. Eli tarkat tulokset, joita nyt en lukenut, voitte käydä katsomassa täysistunnon istutusivulta. Ja sitten toinen äänestyskierros se käynnistyy kello 13.45, eli ihan kohta. Ja jatkuu kello 15 asti. Ja sitten sama menettely on käytössä kuin edelliselläkin kierroksella. Ja teillä on siis aika äänestää toisella kierroksella kello 15 asti ja nämä tulokset julistetaan sitten kello 17.30 ja istunto keskeytyi jälleen. Kiitos.